joten hyväksymme pöytäkirjan. Sitten suullinen kysymys komissiolle, joka koskee kulttuurin roolia eurooppalaisten alueiden kehityksessä. Ensin kuulemme edustaja Pakkia ja annan teille puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Kiitoksia rouva puhemies. Epätavalliseen aikaan tapaamme täällä, mutta kaikista huolimatta puhuja ei valitettavasti